Hello everyone, if you want to take your... Hei vaan kaikille, jos kävisitte istumaan, niin voisimme aloittaa nyt tämän kokouden, kokouksen tämän osion, joka on aika erityinen. Kyseessä on yhteiskokous AFETin kollegojen kanssa tärkeästä mietinnöstä. Kyseessä on ilmastodiplomatia. Tervetuloa kaikille jäsenille jotka nyt iltapäivällä ovat tulleet tänne. Olen iloinen siitä, että nämä valiokunnat ovat yhdistäneet voimansa ja ovat nyt tärkeästä aiheesta laatineet mietinnön. Kyseessä on siis ilmastodiplomatia ja tämä on nyt todella oikea aika, sillä neuvostohan myöskin hiljattain 27. helmikuuta hyväksyi päätelmät tästä. Ja koska ilmastonmuutos on realiteettia, ja kouriin tuntuvampaa. Nyt täytyy yhdistää voimat maailmanlaajuisesti, olla kunnianhimoinen ja vahvistaa EUn sitoumus Pariisin sopimuksiin, jos me haluamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Haluaisin korostaa myöskin EUn tärkeyttä vahvistaa omaa johtavansa roolinsa ilmastotoimissa ja ottaa mukaan kaikki hallinnon tasot tähän prosessiin, helpottaa vuoropuhelua, vaihtaa parhaita käytänteitä, tehdä yhteistyötä valtion ja muiden toimijoiden kanssa. Nämä ovat osoittautuneet jo hedelmällisiksi lähestymistavoiksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset turvallisuuteen ja tarve valtavirtaistaa ilmastoulottuvuus politiikassa on tärkeä tästä syystä. On ratkaisevan tärkeää, että meidän valiokuntamme tekevät yhteistyötä tässä aiheessa ja voimme antaa vahvan viestin yhteistyömme kautta. Odotan keskustelua tästä mietintöluonnoksesta. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Klaus Buchnerille, joka korvaa herra Alice, McAllisterin, AFETin puheenjohtajan tänään. Hän voi nyt tässä käyttää oman tervetulopuheenvuoronsa. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Uh, Kiitos Rova Valean näistä ystävällisistä sanoista. Tämä tulee erittäin ajankohtaisena aikana. Se on erittäin tärkeä meille. Minä voin puhua omasta tilanteestani. Eri valtuuskunnissa on tärkeää painottaa tätä kysymystä. Ja tämä mietintö ähm, näyttää, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä. Siinä sanotaan, että meidän täytyisi määritellä avainprioriteetit ja viedä ne sitten läpi kaikissa valtuuskunnissa. Minulle henkilökohtaisesti oli suuri etu, että minulla oli tämä mietintö. Päätän sanani tähän ja annan sitten puheenvuoron Rova Dallille. Olkaa hyvä. Thanks a lot. Um... Kiitoksia teille kummallekin. Tänään puhun Jo Lainenin Envin ilmastodiplomatia esittelijän kanssa, mutta hänellä on valitettavasti muita sitoumuksia. Eikä hän päässyt paikalle. Hän haluaa kiittää tässä muita yhteistyöstä ja haluaisi mielellään kuulla muiden varjoesittelijöiden ja komission kommentteja. Meistä tämän parlamentin mietintö on hyvä tilaisuus osoittaa, että parlamentti on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja myös siihen, että se on valmis täytäntöönpanemaan EU-ssa että kautta maailman Pariisin sopimusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti käsittelee erityisesti EUn ilmastodiplomatiaa ja tämä on meille nyt mahdollisuus toimia ennen COP 24 ja Talanoa vuoropuhelua tänä vuonna. On hyvä, että tässä tehdään yhteistyötä AFETin ja ENVin välillä, koska ilmastodiplomatiassa voidaan käyttää ulkopoliittisia keinoja. Tässä pitäisi antaa suosituksia komissiolle, ulkosuhdehallinnolle ja jäsenvaltioille, jotta saadaan entistä johdonmukaisempaa politiikkaa, joka myös vaikuttaa. Haluaisin tuoda esille mietinnön kolme painopistettä. Jotta diplomatia toimii, tarvitaan tavoitetaso, resurssit ja strategisia kumppanuuksia. Kumppanini Arne Lintz varmasti nyt kertoo tästä lisää. Jos katsotaan tavoitetasoa, nyt olemme siirtymässä keskeiseen vaiheeseen Pariisin sopimuksessa ja IPCCn raportti, joka ollaan saamassa vuoden 2018 syksyllä, suosittelee, että lämpötila saisi nousta yli puolitoista astetta. on vuoropuhelun jälkeen sitten pääsen eteenpäin. Toivottavasti saamme sääntöjä ylös. Tästä äh, nyt riippuu se, pidetäänkö lupauksesta kiinni ja kuinka tehokasta toimintaa saadaan aikaan. On pyrittävä pitkällä aikavälillä nolla äh, päästötasoihin tai nettopäästötasoihin on puututtava kuivuuteen, tulviin ja niin edelleen. Ja olemme nähneet, että joillakin alueilla ilmastonmuutos aiheuttaa uhkaa jo kaikille ja koko alueelle ja tätä kautta myös näiden alueiden vakaudelle ja rauhalle. Nyt sitten nämä strategiset kumppanuudet, jotka ovat tärkeitä. EU voi poliittisesti ja taloudellisesti olla johtavassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tässä myös strategisilla kumppanuuksilla on merkittävä rooli. Voidaan toimia välittäjän roolissa YKssa mutta myös muiden ICAON ja IMOn kaltaisten kansainvälisten, kansainvälisten järjestöjen kanssa. Meidän pitäisi toimia ammattimaisesti käyttämällä konkreettista strategiaa ja resursseja ja pitäisi ottaa kohdennetusti myös eri toimijat huomioon. EUn pitäisi pyrkiä COP24 saamaan uudelleen aikaan hallitusten välinen laaja koalitio, samoin kuitenkin toimia niin, että yksityinen sektori ja kansallisjärjestöt saadaan mukaan toimintaan. Samoin täytyy painottaa kehittyvien maiden roolia ja niidenkin poliittinen painoarvo kasvaa. G20 yhdistyy erilaisia poliittisia järjestelmiä, mutta se on jatkossakin ilmastositoumuksien osalta erittäin keskeinen toimija. Myös EU-Kiina-akseli on tältä osin hyvin tärkeä. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä Kiinan kanssa COP24 alla ja sen jälkeen. Ja on toimittava niillä aloilla, jos meillä on yhteisiä intressejä, kuten sähköinen liikenne ja muut kysymykset. Sitten hiilimarkkinat, niiden kehittyminen maailmassa, niitä pitää katsoa ja täytyy käyttää esimerkiksi kokemuksia ETS-järjestelmästä ja pitää auttaa Kiina näissä toimissa. Tämän diplomatian pitäisi mennä poliittisen diplomatian yli. Siihen pitäisi saada mukaan yksityinen sektori ja tiedeyhteisö. Ja meidän pitäisi myös tehostaa ilmastoteknologian vientiä ja käyttää asiantuntijuuttamme ja taloudellista valtaamme valmiuksen parantamiseen muissa maissa. Ja vielä lopuksi Euroopan parlamentin pitäisi itsekin toimia diplomatian roolissa ja suhteidensa kautta entistä tehokkaammin. Parlamentilla on myös kortensa kannettavana on avainkumppaneiden kanssa ja strategioiden luomisessa. Näin se voi viedä eteenpäin ilmastonmuutoksen vastaisia toimia kautta maailman. Ja nyt voidaan osoittaa, kuinka tehokasta EUn ilmastodiplomatia voi olla. Kun katsotaan sitten resursseja, koska ilmastonmuutokseen voidaan puuttua vain maailmanlaajuisesti, niin meidän pitäisi antaa tällaista laajaa tukea tulevina vuosina. Täytyy välittää selkeitä viestejä ja luoda ilmastoliittoumia ja pitää pyrkiä siihen, että eri maat ja myös kehittyvät maat tekevät oman osuutensa. Jotta EU-diplomatia voi toimi, toimia ilmastoasioissa, sen täytyy saada kylliksi resursseja. Mietinnössä sanotaan, että pitäisi tarkastella mahdollisia resurssivajeita, jotta voidaan päästä posandajista eroon. Suurena haasteena tai tämän suuren haasteen pitäisi heijastua myös uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja tähän liittyy nyt tulevina kuukausina valtavia tehtäviä. Tähän kohdistuu painetta, mutta korvamerkityistä rahoista ilmastonmuutostaistelussa pitää pitää kiinni ja niitä täytyy myös lisätä. Parlamentti peräänkuuluttaa 30 prosentin määrärahojen korvamerkintä ja me myös pyrimme viemään tätä eteenpäin. Käytämme sekä pehmeätä että taloudellista ja muuta valtaa. Mietinnössä on myös muita kohtia, joita Juulainen haluaa korostaa. Esimerkiksi sitä, että toimien täytyy olla kiireellisiä nyt on hankalaa tarkalleen tietää, kuinka paljon himmoa EUlta tarvitaan, mutta on selvää, että tässä pitää katsoa vuoden 2030 jälkeiseenkin aikaan. Tässä ei ole kyse siitä, mitä EU voi tehdä, vaan siitä, mitä sen täytyy tarjota. Ilman Talanoa ja ilman IPCCtä tiedämme, että että nykytavoitteet eivät vie meitä kylliksi eteenpäin. Ja kaikilla on vastuu kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Mietinnössä perään kuulutetaan jäsenvaltioita ja muita edistämään esimerkiksi kestävän, kestävän kehityksen tavoitteita. Jos odotamme, että muut toimivat kunnianhimoisesti rahoituksessa ja tavoitteessa, niin silloin meidänkin pitää ennalta jo pystyä tarjoamaan jotakin. Tarvitaan noin vuoteen 2050 ulottuva EUn strategia. Tämä on Pariisin prosessin keskeinen osa. Ja kun kehitämme eri aloja, ymmärrämme myös sisäisesti paremmin sen, mitä on tehtävä ennen vuotta 2030 ja 2040. Me osoitamme jo nyt esimerkkejä muille alueille ja näytämme, että ilmastonmuutoksen torjunnan ei tarvitse välttämättä olla ristiriidassa korkean elintason kanssa. Ilmastodiplomatia on vielä käsitteenä varsin uusi, mutta mietintö välittää viestin siitä, että haluamme lisätä diplomatian keinoja, haluamme tehdä siitä voimakkaan välinen kansainvälisesti. Lainen varmasti laatii tarkistuksia tehtyjen ehdotusten perusteella, niin että tähän saadaan lisää konkretiaa. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Leeds. Very much, Mrs. and Mr. Chair. Kiitos, herra ja rouva puheenjohtajat. Olen erittäin tyytyväinen, että voimme käsitellä tänään näitä askeleita. Tämä tulee juuri oikeaan aikaan, kun USA vetäytyy Pariisin sopimusta. Tässä syntyy kuilu. Meidän täytyy täyttää tämä aukko, mitä ilmastojohtajuuteen tulee. Kuten sanoitte, ilmastonmuutos on tosiasia. Kaikki eivät näin ajattele, kuten esimerkiksi herra Trump Mm, no, jotkut oikeistoryhmät ja myös AFD Saksasta ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta, mutta he ovat väärässä. Tämä on todistettu moneen otteeseen ja meidän täytyy toimia Euroopan parlamenttina. Neuvosto on tehnyt johtopäätökset, mitä ilmastodiplomatiaan tulee. Ne hyväksyttiin Äh, helmikuussa tänä vuonna ja myös alueiden komitea on käsitellyt tätä aihetta. Siellä on tehty lausunto. Joten tämä näyttää, että monissa osissa Euroopan unionia ollaan sitouduttu ilmastodiplomatiaan. Mitä maailmanlaajuiseen strategiaan tulee, niin se on integroituna tähän ilmastodiplomatian myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan energian ja ilmaston välinen yhteys ja sitten myös turvallisuus ja ulkopolitiikka. Tämä on otettu esille myös Münchenin turvallisuuskokouksessa, jossa käsiteltiin tätä vuosia sitten ja nyt sitä käsitellään yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun AFET-valiokunta käsittelee ilmastodiplomatiaa ja syytä siihen on monia. Kollegani nosti sen esille. Parlamentti on ollut COP-kokouksissa läsnä, mutta meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että me pidämme kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta ja sen päätöslauselmista. Me, meidän täytyy nyt kuitenkin ottaa myös ympäristön näkökannat huomioon, nostaa nämä asiat esille ja pitää ne esillä. Tämä mietintö koostuu kolmasta, kolmesta pilarista. Tässä ensinnäkin Euroopan parlamentti niin, että se olisi avainasemassa EU-diplomatiossa. Sitten ilmasto pitäisi valtavirtaviivaistaa valtavirtaistaa. Ja komission täytyisi myös tehdä näistä toimista uskottavia. Tämä on tärkeä osa, koska meillä ei ole ulkosuhdehallinnossa erillistä yksikköä. Mielestäni tällainen tulisi perustaa. Meillä on terminologia liittyen siihen, mitä ilmastodiplomatia on. Se on tavoitteellinen ulkopolitiikka, jonka avulla edistetään ilmastopolitiikkaa. Tässä käsitellään tiettyjä ilmastopoliittisia kysymyksiä, muodostetaan strategisia kumppanuuksia valtioiden välillä ja kansalaisjärjestöjen välillä ja tätä kautta voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja prioriteettina on sen, että oltaisiin johtavassa asemassa ja pidettäisiin kiinni Pariisin sopimuksesta ja että olisi tietty esityslista, josta pidetään kiinni. Euroopan unionin täytyy olla uskottava kumppani ja siksi meidän täytyy kehittää kunnianhimoisia tavoitteita. Meidän täytyy myös kasvattaa kapasiteettiamme, mitä ilmastodiplomatiaan tulee. Meidän täytyy kehittää strategiaa mitä ilmastodiplomatiaan tulee, ja sen täytyy olla johdonmukainen. Niin kuin sanoin, tässä täytyy Euroopan parlamentti, komissio, jäsenvaltiot ja muut toimielimet mukana. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon myös Euroopan unionin ulkopolitiissa. Me tarvitsemme raportointijärjestelmän, mitä ilmastodiplomatia toimiin tulee myös valiokunnan sisällä. Meidän täytyy ottaa aiheen mukaan myös valiokuntien vierailuille kumppanimaihin. AFELT, ENVI ja muut valiokunnat. Eh, meidän täytyy nostaa nämä kysymykset esille kansallisten parlamenttien täytyisi olla mukana myös parlamentin verkostossa. AKT, maat mukaan lukien. Ja meillä täytyy olla myös riittävä talousarvio. Tämä on otettu esille. MMF, monivuotinen rahoituskehys. Sitä ei pidä ainoastaan korvamerkitä, vaan se täytyy olla mukana kaikissa otsakkeissa, ennen kaikkea neljä ja viisi. Tässä pohjana on Pariisin sopimus, myös kestävän kehityksen tavoitteet. Ja todellakin haluaisin painottaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmasto on yksi tavoite ja EUn täytyy raportoida ensi vuonna New Yorkissa näistä kestävän kehityksen tavoitteista. Ja tämä jälleen painottaa, kuinka tärkeä tämä mietintö on. Meidän täytyy kehittää strategia tässä suhteessa. Ja me pyydämme, että komissio koordinoisi yhteisiä ponnisteluja ja kehittäisi yhteisen strategian, mitä ilmastodiplomatian tulee. Ja komission ulkosuhdehallinnon pitäisi mm, tiedottaa tästä strategiasta. Komission tulisi äh, koordinoida sitä ja asettaa ähm, prioriteetteja, mitä tähän diplomatiaan tulee. Meidän täytyisi paremmin käyttää ulkosuhdehallintoa ja myös Euroopan parlamentin valtuuskuntia, mitä ilmastodiplomatiaan tulee. Meillä on jo hyvä tilanne ulkosuhdehallinnossa ja, ja delegaatioissa, mitä ö, USAhan tulee. Täällä on joku strat, siellä on strategia liittyen ilmastoon. Tässä toimitaan jäsenvaltioiden välillä. Siis tätä ei ole nostettu esiin ainoastaan valtuuskurssi. Eli tässä käännytään valkoisen talon puoleen, senaatin puoleen ja niin edelleen. Tämä on mielestäni hyvä lähestymistapa. Eli meillä on esimerkkejä, jossa henkilöt eri pääosastoilta sitten ovat ottaneet tämän asian esille. Me tarvitsemme yhteistyötä ennen kaikkea alue- ja paikallistasolla. Me tarvitsemme strategista vuoropuhelua, mitä energiayhteistyöhön tulee. Meidän täytyy myös kehitellä malleja Eh, EU-naapurimaiden kanssa. Tämä nostettiin esille konferenssissa viime viikolla, jossa oltiin todella kiinnostuneita aiheesta, jossa tuotetaan kaasua ja öljyä. Mitä sitten geopoliittiseen tasapainoon tulee niin ja ilmastodiplomatian vaikutus siihen, meidän tulisi tukea myös kehitysmaita. Siellä täytyisi ryhtyä toimiin. Ja tässä täytyy ottaa kehitysnäkökulma ennen kaikkea mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee. Meidän täytyisi myös tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Joten me olemme käsitellä tätä viime viikkojen aikana. Tässä nyt on luonnos edessämme, mutta tämä avaa ovia maihin, kuten esimerkiksi Iraniin, jossa on monia ongelmia monen keskeisyyden kanssa esimerkiksi. Heidän tulisi nähdä, kuinka tärkeää se on esimerkiksi YK kautta ja juuri näin tärkeissä kysymyksissä kuin ilmastokysymyksissä. Ja tämä mahdollistaa myös yhteyden USAhan, siellä on uusi kansallinen lähestymistapa, joka siellä ei voi keskustella aiheesta, mutta kuitenkin on sanottu, että tämä on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Ja tätä kautta sitten vuoropuhelu säilyy transatlanttisten kumppaneiden kanssa. Toivon, että tarkistusten kautta tähän vielä yksityiskohtaistetaan. Odotan näitä tarkistuksia ja odotan myös varjoesitteleiden ajatuksia. Mutta haluaisin myös kiittää sihteeristöä. Sihteeristö on todellakin keskustellut kollegojen ja komission kanssa. Sitä kautta me olemme päässeet nyt siihen, missä olemme tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos ja nyt ainakin puheenjohtajuuden teille. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät voivat kommentoida tätä. Kaksi minuuttia kullekin. Ja jos on vain yksi esi- varjoesittelijä, niin sitten voi puhua myös toisen puolesta. Esimerkiksi herra Peterle on paikalla. Hän puhuu myös Rova Suitsan puolesta. Olkaa hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia paljon arvoisat jäsenet. Täällä nyt kom- kaksi aurinkoista kommenttia kahdelta varjolta. Ensin haluaisin kiittää yhteisesittelyjä tästä loistavasta mietinnöstä. Ilmastonmuutos on uhka turvallisuudelle, rauhalle, ympäristölle ja se vaikuttaa ihmisen elämään monilla eri tasoilla ja myöskin kun ajatellaan maailmanlaajuista toimintaa. Ja näin ilmastodiplomatia voi olla toimintaa strategisten kumppanuuksien ja suhteiden parantamiseksi esimerkiksi yhteiskunnan eri yksiköiden kanssa tässä mennään ilmastopolitiikan ulkopuolelle ja tässä pyritään myöskin ennaltaehkäisesti toimintoittamaan huomioon, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu pitäisi olla prioriteetti diplomatiassa. Meidän EU:ssa täytyy käyttää lainsäädäntö voimavarojamme, jotta voimme integroida ilmastonsuojelun toimintaamme. Pitäisi valtavirtaistaa ilmastodiplomatia kaikissa ulkosuhdetoimissa. Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin sopimuksesta antaa mahdollisuuden olla johtavassa roolissa ilmastotoimissa ja vahvistaa alliansseja niiden maiden kanssa, jotka haluavat tukea arvojamme ja tavoitteitamme. Kun Yhdysvallat lähti Pariisin sopimuksesta, se kuitenkin etenee muu maailma voi laskea EUn varaan kunnianhimoisten ilmastopolitiikkojen osalta. EUn täytyy tehdä yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja meidän täytyy yhdistää voimavaramme ilmastodiplomatian osalta. Odotan jatkuvaa yhteistyötä tämän tärkeän mietinnön osalta. Tässä oli Suitsan mielipide. Kiitoksia nyt hänen puolestaan. Sitten Alois Peterle. Haluaisin minäkin onnitella esittelijöitä tässä tasapainoisesta, oikeudenmukaisesta mietinnöstä tärkeästä asiasta. Tässä korostetaan tarvetta asettaa ilmastodiplomatia strategiseksi toimeksi EUn toimissa ja ulkopolitiikassamme. Aivan kuten Suitsa sanoi, tässä vahvistetaan sitoumukset Pariisin ilmastosopimukseen, korostetaan EUn toimintaa johtajana Yhdysvaltain jättämän tyhjön jälkeen se korostetaan yhtenäistä lähestymistapaa EUn ilmastotoimien osalta. Jos emme tästä sisäisesti pääse yhteisymmärrykseen, me vaikutamme ulkoisesti hyvin vähän. Tässä korostetaan strategisia kumppanuuksia valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden kanssa. Rohkaistaan tämänhetkisten välineiden käyttöön ilmastokysymyksissä ja että otetaan myöskin kansalaisjärjestöt mukaan. Meillä on nyt mahdollisuuksia käyttää olemassa olevia välineitä, mutta meillä ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja täytäntöönpanoon. Tämä pitää yleisemmällä tasolla, pitäisi kiinnittää huomiota olemassa oleviin rakenteisiin ja että tehtäisiin uusia ehdotuksia. Tämä on terve lähestymistapa ja olisi hienoa, jos voisimme välttää sen, että tästä tulisi joulukuusi, jossa olisi kaikki poliittiset agendat mukana. Haluaisin kuitenkin lisätä vahvemman fokuksen eh, elintarvike- ja vesiturvallisuuteen, koska tämä on merkittävä ongelma, joka todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa. Minulla oli kunnia ja etuoikeus, että minulla oli neljä minuuttia tässä kommentoida kahden varjoesittelijän mielipide. Kiitoksia. Kiitokset molemmille. Sitten ECRstä ei ole ketä. Alde, Rouva, Jäätteenmäki. Te puhutte myös Rapaatin puolesta. First, Anneli Jäätteenmäki. I want to thank... Niin, kaksi henkilöä. Ensin Anneli Jäätteenmäki. Haluaisin kiittää esittelyitä tästä tasapainoisesta mietinnöstä. Haluaisin painittaa, että se on Euroopan unioni eikä yksittäiset jäsenvaltiot, kun puhutaan ilmastopolitiikasta. Meidän täytyy hyödyntää tätä, kun luomme ulkosuhteita. Siksi voimme laajentaa ilmastodiplomatiaa ulkosuhdehallinnon taholla – ja valtuuskunnissa pitäisi olla enemmän ilmastohenkilökuntaa. Sitten kaksi kysymystä. Ensinnäkin pitäisi olla temaattisia painopisteitä, mitä yhteistyöhön ja diplomatiaan tulee. Ja yksi temaattinen prioriteetti voisi olla Arktis. Ennen kaikkea kun puhutaan mustasta hiilestä. Sitten toinen painopistealue pitäisi olla yhteyspisteitä kansalaisyhteiskuntaan ja tämä mainittiinkin täällä jo lyhyesti mietintöluonnoksessa. Minä haluaisin vielä laajentaa tätä hyvää sanamuotoa. Ja Naisten voimaannuttaminen on yksi tärkeimmistä esimerkkeistä, kun puhutaan maailmanlaajuisista ilmastotoimista. Eli naisten aseman parantaminen on erittäin tärkeää. Ja nyt Thomas Paet puhuu. Urmas uskoo, että teksti on hyvä, eikä odota mitään perustavanlaatuisia ongelmia. Hän haluaisi lisätä kaksi asiaa ensinnäkin. Meidän täytyy käsitellä sitä, että ilmasto muutos johtaa muuttoliikkeeseen ja Urmas on sitä mieltä, että Arktis täytyisi mainita ja että siellä ilmastonmuutos tuntuu enemmän kuin missään muualla. Ja sitten meidän täytyisi käsitellä sitä, että Donald Trump on vetäytynyt Pariisin sopimuksesta ja sitä tosiasiaa, että me odotamme vielä, että Venäjä ratifioisi sopimuksen. Kiitos. Thank you very much, Madam Jäätemäki. Paljon kiitoksia, edustaja Jäätemäki. Sitten vihreät. Meillä on täällä edustaja Afronte. Haluatteko puhua myöskin edustaja Dalunden nimissä? No, joka tapauksessa saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Pari asiaa vain. Mietintö vaikuttaa jo varsin kattavalta ja puheenvuorot, joita olemme kuulleet, osoittaa kuinka paljon eri kysymyksiä tässä on esillä ja kuinka syvällisesti asia käsitellään. Mutta tässä on vielä pari asiaa, joita haluaisimme korostaa. Yksi näistä on se, että meistä tarvitaan lisää pontta toimien ehdottamiseksi, siis todellisten ennaltaehkäisevien toimien osalta, kun puhutaan elintarvikkeiden ja veden turvallisuudesta. Ja tässä myös Saharan eteläpuoleiseen alueeseen alueet, joissa vettä ja elintarvikkeita on vähän ja ilmastonmuutos vaikuttaa, niin siellä on myös enemmän taistelua resursseista, syntyy konflikteja, syntyy eriarvoisuutta, maastamuuttoa, sotia ja niin edelleen. No, tämä liittyy ehkä diplomatiaan, siis mietintähän koskee ilmastodiplomatiaa, mutta tässä voitaisiin olla rohkeampia ja neuvostokin osittain menee pidemmälle kuin parlamentti. Ja minäkin uskon, että tässä on vielä varaa kiristää tahtia. Toinen asia, joka ehkä voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, ei mielestään ole kuitenkaan sitä, eli tietoisuus kansalaisten keskuudessa. Eurostatin mukaan tiedämme, että kansalaiset kyllä tiedostavat varsin hyvin, että ilmastonmuutos on todellista, mutta ilmastonmuutoksen, köyhyyden, eriarvoisuuden, sotien ja maahanmuuton välinen linkki on jäänyt usein pimentoon ja ihmisten pitää tietää, että nämä ilmiöt liittyvät toisiinsa ja että politiikoillamme pyritään tällä tavoin myös näihin vaikuttamaan. Ja myös se, miten kansalaiset tässä toimivat ja valitsevat politiikoin, vaikuttaa tähän Kun sitten katsotaan tätä AFETin näkökulmasta, itse kuulun AFETiin, meillä on jo jotakin tarkistuksia valmiina. Jotkut liittyvät siihen, että otetaan mukaan tiettyjä politiikkoja, kuten konfliktien ehkäisy, toimia. Meillä on myös muita täsmällisempiä tarkistuksia jotka sitten esittelemme suoraan tarkistuksina. Eli hyvää työtä, mutta vielä voidaan tehdä asioita paremminkin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten Gue edustaa Kulouglu, joka puhuu siis myöskin Torres Martinesin nimissä. Niin, olkaa hyvä. Kiitos. Me pidämme hyvänä tätä mietintöä ja tuemme useimpia siinä esitettyjä asioita. Muutaman asian otan nopeasti esille. EUn ilmastodiplomatia ei voi olla uskottavaa, jos EU toimeenpanee velvoitteensa Pariisin sopimuksen ulkopuolella. Meidän täytyy käyttää olemassa olevaa YK puitteistoa. Me tuemme ajatusta, että ilmastonmuutosulottuvuus sisällytetään kansainväliseen kauppa- ja investointisopimuksiin ja valtavirtaistetaan rahoitusvälineet ja ohjelmat, jotta voidaan kasvattaa EUn ilmastonmuutostoimien tehokkuutta. Ei ole linkkiä Yhdysvaltain vetäytymistä Pariisin sopimuksen ja Brexit, sopimuksen ja Brexitin välisenä, vaan täysin eri asioita. Pariisin sopimus, sitä ei voida neuvotella uudelleen. Kuudes kohta. EUn ulkopolitiikan pitäisi kehittää kapasiteettia valvoakseen ilmastonmuutosta, siihen liittyviä riskejä, ja liittyvät myöskin konfliktit. Haluamme kiittää tästä luonnoksesta. Me teemme joko tarkistuksia tähän tekstiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. EFDDn kollegoja ei ole paikalla. Nyt sitten kaikki muut saavat pyytää puheenvuoroa, jos haluavat käyttää yhden minuutin. Kertokaa, mikäli haluatte käyttää puheenvuoron. Niin kyllä, minä näin teidät. Minä oli vasta varjoesittelijä tähän mennessä täällä. Siksi en antanut vielä puheenvuoro. Edustaja Görling ensimmäisenä. Um, just like to mention a couple of things. Kiitos. Haluaisin mainita muutaman asian. Ensinnäkin mietinnössä keskitytään ainoastaan kolmen C-sopimuksen puitteissa oleviin suhteisiin, mutta ICAO ja IMO ovat kuitenkin myös erittäin tärkeitä, jos otetaan huomioon, mitä vaikutuksia niillä tulee olemaan. Tämä on alue, joka on jätetty ulkopuolelle ja mielestäni se pitäisi exit eksplisiittisesti ottaa mukaan tähän, koska ilmailu ja merenkulku ovat merkittävässä asemassa. Esimerkiksi IKAan puitteissa pitäisi ottaa kehitysmaat huomioon. On suuria eroja kehittyvien maiden ja sitten muiden maiden välillä. Ja tämä on todellakin ongelma, jota meidän täytyy käsitellä. Eli toisten täytyy kantaa suurempi taakka. Täällä parlamentissa me käsittelemme näitä molempia organisaatioita, mutta ei tyydyttävästi. Niin TRAN-valiokunta, DG Move käsittelee näitä myös, mutta meidän täytyy puuttua tähän. Jos meillä on ilmastodiplomatia, niin meidän täytyy sitten myös järjestöidä tällaisten asioiden yhteydessä. Haluaisin, että tässä myös mainittaisin tällaiset miten jonkin maan sisällä hoidetaan näitä kysymyksiä esimerkiksi USAssa eri osavaltioiden kanssa. Madame Meller. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous. Oui, euh, je voudrais... Kiitoksia. Kiitos kaikille. Muutama kommentti. Tässä mietinnössä jäsenvaltioihin viitataan kohdassa 16 ja 19, muuten tässä keskitytään Euroopan unioniin. Totta kai EU on tässä hyödyllinen taso, mutta ei riitä, että keskitytään vain siihen. Me olemme aina vastustaneet sitä, että taloussyistä asioita ja ilmastonmuutosta välineellistetään tällä tavoin, mutta Totta kai seuraamme tilanteen kehittymistä. Ehkäpä voisi ottaa kuitenkin kaksi sisältökysymystä esille ympäristön ja AFETin osalta. Ensinnäkin äh, sähkön tuotanto ja varastointi on tärkeää. Ja sitten asia, jota on vuosisatoja harjoitettu ja se on nyt jäänyt sivuun. Eli yhteistyö etelä, Afrikan eteläpuoleisissa maissa kastelussa. Meillä on usein ongelmia kastelukysymyksissä ja näiden koordinoinnissa. Ja mietintöön, siinä täytyy palata perusasioihin. Tässä usein ne ovat jääneet suurten käsitteiden alle. Meidän täytyy olla pragmaattisempia. Kiitos tämän edustaja Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset molemmalle esittelijälle. Haluaisin korostaa asiaa, josta Julie Görling puhui. Meidän pitäisi todellakin tässä selkeästi ikaon ja imaon suuntaan ottaa kantaa. Minulla on sellainen vaikutelma, että nämä molemmat järjestöt, vaikka ne nyt YK on, järjestö, elävät ikään kuin omaa elämäänsä. Siellä on hyvin vähän poliittisia aloitteita ja suhteita muihin YK asioihin. Tämä pitäisi mielestäni vielä selkeämmin ottaa tässä esille. Ja haluaisin tässä viitata erääseen asiaan, joka on mielestäni erityisen tärkeä tässä mietintöluonnoksessa, jonka nämä kaksi kollegaa ovat tehneet. No, edustaja Dallihan korvasi tässä niin Tämä on kohta 13. Kun ajatellaan kansainvälisiä sopimuksia, joita me solmimme, niin niissä pitäisi myöskin ottaa ilmastosuojelu mukaan, että siellä olisi lauseke yhteistyöstä ilmastonmuutoskysymyksiä. Tämä olisi konkreettinen asia, josta meidän pitäisi yhdessä tehdä päätös. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, meidän puhujaluettelomme on näin käyty läpi. Ja sitten annan puheen johtajuuden takaisin Afetille, niin että hän myöskin päättää sitten kokouksen. Um, next we want to Kiitos. Seuraavaksi mä haluaisin kuulla ulkosuudehallintoa. Herra Delin, onko hän paikalla? Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajat, hienoa olla täällä tänään kommentoimassa mietintöluonnosta. Monet sanovat, että tämä mietintö tulee oikeaan aikaan. Vuosi 2018 on Pariisin sopimusneuvotteluissa tärkeä vuosi ja nyt on aika lähteä konkreettisiin toimiin kentällä, jotta voidaan pitäytyä kahdessa asteessa tai puolessa toista asteessa. Mahdollisuudet tähän pienenevät pienenemistään. Ensin, kuten 26. helmikuuta neuvoston päätelmissä todettiin, meillä on selkeä strategia ilmastokysymyksissä. Tässä katsotaan myös ICAOta ja IMOta käännytään niiden puolen ja katsotaan ilmasto- ja turvallisuuskysymysten välisiä linkkejä. On hyvä, että parlamentti osoittaa kunnianhimoa tällaisina aikoina, kun meillä on geopoliittisia haasteita ja Pariisin sopimuksen, so, sopimuspuolten tilanne on heikentynyt ja meidän täytyy jälleen siirtyä johtavaan asemaan EU:ssa nyt kun ollaan menossa Puolan Katowicen COP24-kokousta kohti. Kun puhutaan ulkosuhdehallinnon näkökulmasta, niin haluaisin korostaa muutaman seikkaa. Ilmastotoimet kuuluvat EU kahden globaalin strategian keskiön ensinnäkin siihen, että kannetaan globaalia vastuuta, toimitaan monenvälisesti ja toiseksi ennaltaehkäistään ja puututaan äh, perimmäisiin syihin, äh, joihin ilmastonmuutos liittyy entistä enemmän. Tiedämme myös, että on äh, ulkoista ja sisäistä liikitystä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Tähänkin viitattiin. Ja jos EUn ilmastodiplomatia on toiminut esimerkiksi ennen COP21 ja sen jälkeenkin, niin olemme todella pyrkineet siihen, että tai pyrimme todella siihen, että Pariisin sopimus astuisi voimaan. Ja tämä onnistui myös monenvälisen, monenvälisen järjestelmämme avulla ja roolimme takia siinä, että tuemme muita. Ja siksi on hyvin tärkeää, että tämä mietintö on laadittu yhdessä Envin ja AFET-valiokunnan välillä. Tämä on tärkeä viesti. On hyvä, että tässä valiokunnat ovat tehneet yhteistyötä, koska meillä on kaksi ulottuvuutta, jotka liittyvät pitkälti toisiinsa. Keskusteluissa, joita täällä myöhemmin käydään, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin niilläkin on merkityksensä tälle keskustelulle. Ja halusin vielä viitata siihen, että viime viikolla Euroopan neuvosto kehotti komissiota katsomaan vuoden 2030 jälkeiselle ajalle ja esittämään pitkän aikavälin kasvihuonekaasupäästö vähennystavoitteita, eli tähän liittyy uskottavuus. Ja vielä ehkä muutama nopea kommentti ulkosuhdehallinnolta liittyen itse mietintöön ja tähän liittyviin viesteihin. Ensinnäkin monenvälisyys. Se mainitaan mietinnössä. Me toimimme ilmaston osalta myös, koska kuten mietinnössä sanotaan, Tätä kautta voidaan ajaa kansainvälistä yhteistyötä. Tämä on syytä pitää mielessä. Tämä ei ole vain teemakohtainen lähestymistapa, vaan tässä käydään sääntöjen perusteella kansainvälistä yhteistyötä silloin, kun jotkut maat vetäytyvät yhteistyöstä. Ja sitten toiseksi ilmastodiplomatia on monitasoista. Näin monet teistä tänään sanoivat. Pariisin jälkeen ilmastodiplomatia liittyy sekä valtiollisiin että muihin toimijoihin maailmanlaajuisen globaalin ilmastonmuutosohjelman tavoitteena katsoa, miten eri toimijat voivat tehdä työtä yhteisen asian eteen myös parlamentaarista diplomatiaa tehokkaana välineenä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa voidaan edistää. Euroopan parlamentti on tärkeässä roolissa tässä monitasoisessa diplomatiassa ja me pyrimme kehittämään käytännön keinoja, joiden kautta yhteistyötä voidaan parlamentin kanssa tehdä. Sitten meillä ilmasto ja turvallisuus. Monet teistä viittasivatkin tähän, mutta Monet ovat nähneet maailman talousfoorumin tuloksia ja riskejä, jotka ovat erittäin todennäköisiä, joiden vaikutukset ovat äärimmäisen suuria. Eli kaikki tämä liittyy ilmastonmuutokseen ja nyt riskit ovat todella muuttuneet. Elämme uusia aikoja. Eli toisin sanoen kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Ilmastonmuutos liittyy tavoitteeseen 13, myös tavoitteeseen 16, eli turvallisuuteen ja rauhaan. Eli pidämme hyvänä tätä oma aloitemietintöä ja odotamme tulevia keskusteluita. Thank you very much, Mr. DeLille. Now I would like to pass... Kiitos. Nyt sitten Elina Bartram komissiosta. Thank you, Mr. Chair. Um, uh, honorable members, it's a, it's a pleasure to be here this afternoon. Kiitos, on suuri ilo olla täällä. Mielestäni tämä on tärkeä kysymys EUn johtajuudelle, kun puhutaan ilmastotoimista maailmanlaajuisesti. Kuuntelen ilolla keskustelua. Me tiedämme kaikki, mitkä haasteet ja mahdollisuudet ovat kun toteutamme Pariisin sopimusta. Haluaisin kiittää myös herra Liitsti, herra Lainenia ja myös valiokuntia loistavasta työstä. good basis for, for something that can be. Tämä saattaa olla tärkeää toimielinten väliselle keskustelulle. Ja haluaisin tässä painottaa toimielin näkökulmaa, mitä diplomatiaan tulee, koska tämä liittyy meidän uskottavuuteemme, kun jatkamme tällä tiellä. Viime vuosi oli erittäin haastava, mitä ilmastokeskusteluihin tulee, niin Trumpin hallinnon ilmoitus, että se vetäytyy Pariisin sopimuksesta, mutta samanaikaisesti me näimme, että oli paljon luonnon katastrofeja, joista nähtiin vaikutukset maailmanlaajuisesti. Huolimatta Trumpin ilmoituksesta maailmanlaajuisesti ollaan päättäväisiä, miten voidaan esittää visioita ja kumppanuuksia ja miten voidaan edetä. Kolme kohtaa. Ensinnäkin maailmanlaajuinen yhteys. Niin kuin Rova Dali sanoi, tämä vuosi tulemme olemaan uskottavuuskoe, mitä kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin tulee koska kolme vuotta Pariisin sopimuksen jälkeen maailma haluaa todisteita, edistystä, mitä on tapahtunut Pariisin jälkeen. Ja tällainen vaan vuoropuhelu on hyvä mahdollisuus keskustella tästä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Lisäksi me näemme Pariisin sääntökirjan johtopäätökset, ikään kuin työohjelma – Tämä on hallintojen ohjelma Pariisin sopimukseen liittyen. Nämä ovat erittäin tärkeä, kun puhumme kansainvälisistä tavoitteista. Kunnianhimo täytyy tietysti siirtää myös todellisiin toimiin. Tämä on toinen kohtani, niin mikä on Euroopan unionin rooli todellisessa maailmassa. Lainsäätäjät ovat tehneet työtä ilmasto- ja energiapuitteiden suhteen. Siinä on äh, todisteita siitä, että Euroopan unioni haluaa olla johtavassa asemassa tulevaisuudessakin. Euroopan unionilla on kaikkein laajimmat toimet ja politiikat, ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että me käy, annamme eteenpäin meidän kokemustamme strategisille kumppaneillemme, jotka ovat vielä tiensä alkupäässä. Ja ilmastodiplomatia antaa meille tärkeitä mahdollisuuksia. Me voimme antaa kokemustamme eteenpäin. kumppanuusinstrumentista käytimme 25 miljoonaa yhteistyöhön tärkeiden talouksien kanssa. Ja G20 maat ovat vastuussa suurimmasta osasta päästöjä maailmassa, joten tämä on erittäin tärkeää, kun puhumme vähähiilisestä yhteiskunnasta. Sitten strategiat kumppanuudet tärkeiden talousmaiden kanssa. Meidän täytyy ottaa myös solidaarisuus huomioon ilmastosopimuksessa. Eli mitä me voimme tehdä mm, Euroopan unionin välineiden avulla. Tämä tulee olemaan tärkeää. Ja tämä tulee myös vaikuttamaan siihen, miten me voimme muodostaa kumppanuuksia ja miten me voimme muodostaa tärkeitä näkökantoja, joita meillä täytyy olla, jotta me voimme saattaa päätökseen Pariisin sääntökirjan vuoden loppuun mennessä. No, miksi tämä nyt on hyvä ajankohta tälle mietinnölle? Niin kuin monet mainitsivat, tämä on hetki, jolloin monivuotisesta rahoituskehityksestä puhutaan. Parlamentti auttoi meitä varmistamaan tämän 20 prosentin tavoitteen aikaisemmassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olisi outoa ja epäjohdonmukaista, jos ei saataisi saman suurusta tai suurempaa tavoitetta tulevassa MRKssa. Ja tämän mietintö liittyy myös keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Ilmastotoimet ovat sellaisia, joita kansalaiset tukevat. Ne ovat yksi kulmakivi Euroopan hankkeessa ja se, miten me voimme vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen, niin se on er- äärimmäisen tärkeää. Eli se, että me emme käyttäisi näitä voimavaroja hyväksemme, niin se olisi huono asia, kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta. Ja on erittäin ajankohtaista, että meillä on tämä mietintö nyt, koska tässä puhutaan yhteisponnisteluista, eri tahojen yhteisponnisteluista, kansalaisjärjestöt, eri instituutiot, kaikki tekevät yhteistyötä. Tämä on mahdollisuus nyt, mikä ilmastoyhteisöllä on. Eli Euroopan unioni voi olla johtamassa esimerkillään, johtamalla yhtenäisyydellä eri instituutioiden välillä. Niin kuin parlamentti on esittänyt kunnianhimoisen vision, niin Euroopan unionin johtajat viime perjantaina pyysivät, että me tekisimme keskipiit, tekisimme strategiamme jo vuoden 2019 aikana, ja tämä on myös yksi osoitus johtajuudesta. Kiitos. Thank you very much. Um, Mr. Leeds, uh, do you want to... Kiitoksia. Edustaja Leeds, haluatteko käyttää loppupuheenvuoron? Niin, kyllä mielelläni. Kiitoksia oikein paljon kollegat näistä vastauksista ja kiitokset myöskin komission kollegoille näistä vastauksista ja siitä, että korostitte joitakin tekijöitä ja toitte uusia mukaan esimerkiksi IMOn ja ICAon. Minä todellakin tulen näitä tarkastelemaan ja odotan myöskin tarkistuksia näihin liittyen. Nämä eri asiat, jotka otettiin esille tämän asian monimutkaisuuteen liittyen, edustaja Petele sanoi, että en halua mitään joulukuusta, nyt on on sitten, kun tämä saatetaan päätökseen, mutta monet asiat, jotka otit esille ja myöskin tämä sukupuolikysymys ilmasto kysymyksessä. Tämä on YK on kestävän kehityksen tavoitteiden alla. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Mainitsin tämän ei nälkää, se on tietysti tärkeää, mutta myöskin vesi, puhdas juomavesi on kestävän kehityksen tavoitteiden alla tärkeä asia. No sitten kauppasopimuskysymykset otettiin useaan otteeseen täällä esille kollegoiden taholta. Tämä on tärkeä kysymys, koska meillä on tätä jo Kanadan SETA-sopimuksen kautta. Se on siis mukana ja se pitäisi sitten ottaa jatkossakin huomioon. Ja sitten pidin myöskin niistä kommenteista, jotka liittyivät, liittyivät myöskin näihin kestävän kehityksen tavoitteeseen, eli köyhyyden torjunta ja niin poispäin. Ja sitten asia, joka myöskin otettiin esille, kumppanimaiden ilmastostrategiat, mitkä ne ovat. Ja kun komissio totesi, että tässä pitäisi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, niin me voimme tehdä tämän siten, kun meillä on valtuuskuntia, toivottavasti ei ainoastaan näiden valtuuskuntien äh, näiden valiokuntien valtuuskuntien, vaan myöskin muiden valiokuntien osalta, kaikkien valiokuntien pitäisi omiin kansallisiin strategioihin vaatia näitä tavoitteita ja että tästä raportoitaisiin. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja myöskin kun ajatellaan näitä vierailuja, joita parlamenttiin tulee, pitäisi olla yhteistyössä komission kanssa ja löytää yhteistä pohjaa. Odotan tässä tarkistuksia, joita tulee ja odotan myöskin sitten seuraavia kokouksia, joita nyt sitten järjestämme kollegoiden kanssa tästä. Kiitos. Kiitoksia. Mietinnön esittely korosti, miten tärkeää on, että tämä tärkeä asia pidetään hyvin korkealla EUn agendalla. Haluaisin kiittää teitä kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä, ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, tietysti myöskin ulkosuhdehallintoa ja komissiota siitä, että he osallistuvat tähän, mikä korostaa sitä, mikä merkitys ilmastodiplomatialla voi olla, kun ajatellaan vahvaa johdonmukaista ilmanto, ilmastotointa, jossa otetaan huomioon Pariisin sitoumukset, jossa korostetaan agendaa 2030 ja myöskin kestävän kehityksen tavoitteet ovat mukana. Toivottavasti esittelyillä ja varjoesittelyillä tulevina viikkoina tulemaan hedelmällisiä keskusteluja, joita saadaan aikaiseksi. Vahva EPn kanta tästä tärkeästä asiasta. No sitten määräajat. Ensinnäkin tarkistusten jättämisen määräaika on 11. huhtikuuta kello 11, siis ei keskipäivällä. äänestysvaliokunnassa tapahtuu yhteiskokouksessa 16. maaliskuuta anteeksi toukokuuta, sanoo puheenjohtaja, siis toukokuuta AFETin kokoussalissa, eli täällä äänestys täysistunnossa on sitten heinäkuussa 2018. Kiitoksia oikein paljon osallistumisestanne. Päätän kokouksen tähän. Kiitos.